Ja tämä tullaan sitten julkaisemaan tämän täysistunnon kokouksen pöytäkirjoissa. Nyt sitten puheenjohtajakokouksen tekemään esityslistaan. 20. Äh, lopullinen esityslista on teille jaettu ja neuvoteltuani ryhmien kanssa ehdotan parlamentille seuraavaa, että edustaja Wikströmin mietintö, joka koskee mietintöä otetaan suoraan äänestykseen. Selvä. Sitten tämä on täten nyt sitten hyväksytty esityslista siis. Hyvät kollegat, se mitä nyt hiljattain on tapahtunut Bahrainissa herättää paljon huolta ihmisoikeusaktivisteja kohtaan painostus on kasvanut ja Euroopan parlamenttina minä haluaisin muistuttaa Bahrainia sen velvoitteesta huomioida eh, ihmisoikeudet, eh, jotka ovat moraalisesti sitovia. Me vaadimme eh, välittömästi kansallista vuoropuhelua eri voimien kanssa, kuten Bai Suni on myös sanonut. Sen lisäksi minua pyydettiin ilmoittamaan seuraavaa. Myös Egyptissä tilanne on yhä vielä hyvin jännitteinen. Mubar, diktatorin Mubarakin jälkeen, kaatumisen jälkeen on bloggareita, kirjailijoita, toimittajia, muita häiritty. Ja esimerkiksi Asma Mahfus, meidän palkintomme saaja, on yksi esimerkki näistä ja parlamentti tulee jatkossakin seisomaan niiden puolella, jotka meidän naapurimaissamme tai muualla ympäri maailmaa taistelevat monitahoisen yhteiskunnan puolesta. Sama koskee myös Ecuadorin Ginean, Uuden Ginean tapausta. Arvonaiset ja herrat, Me suremme tänään hyvin arvostettua kollegaa tästä parlamentista. Me suremme Miguel de Sacadura Cabral Portasia. Hän 53 äh,